kertoa parlamentille, että neuvoston puheenjohtajan kanssa puhemies vuod- parlamentin työjärjestyksen artiklan 78 mukaisesti on allekirjoittanut neljä päätöstä. Nyt, hyvät kollegat, siirrymme tämän viikon esityslistalle.